dámy a pánové vítám vás na dnešním zasedání Evropského parlamentu. Naiset ja herrat, tervetuloa Euroopan parlamentin täysistuntoon. Tämän päivän täysistunto on täten avattu. Ensimmäinen aihe esityslistalla on yhteiskeskustelu PK-yritysten mahdollisuuksista sekä PK-yritysten määritelmän arviointi. Komission ja neuvoston julkilausumat molempiin kohtiin. Neuvostolla on ensimmäinen puheenvuoro. Herra Vammen, olkaa hyvä. Mr. President, Commissioner, honourable members puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet, olen erittäin tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti on nyt keskittynyt PK-yrityksiin ja niiden tilanteeseen. Taloustilanne on hyvin vaikea ja sitäkin tärkeämpää on se, että PK-yritykset, jotka ovat taloutemme selkäranka, saavat sellaiset toiminta mahdollisuudet ja edellytykset, joissa ne voivat kukoistaa ja kasvaa. Tämän päivän keskustelu keskittyy kahteen kysymykseen, nimittäin pk-yritysten mahdollisuudet saada tukea rakennerahastoista ja pk-yritysten määritelmän arviointi. Komissiolla on esitetty molemmista asioista suullinen kysymys vastikään. On erittäin hyvä, että komissio keskittyy näihin asioihin ja olen aivan varma siitä, että komission jäsen voi yksityiskohtaisemmin vastata Äh, näihin kysymyksiin, jotka kovasti työllistävät Euroopan parlamenttia, komissiota ja luonnollisesti myös neuvostoa. Mitä puheenjohtajavaltioon tulee, haluaisin nostaa esiin puheenjohtajavaltiolle ja koko neuvostolle tärkeitä kysymyksiä. Ensinnäkin PK-yritykset ovat taloutemme selkäranka. Ne ovat hyvinvointimme moottori ja ne toimivat hyvin joustavasti ja tarjoavat työpaikkoja ja siksi PK-yritykset ovatkin olleet EU 2020 strategian ytimessä. Työttömiä on yli 20 miljoonaa, siksi me tarvitsemme PK-yrityksiä luomaan työpaikkoja erityisesti nuorille ihmisille. PK-yritykset saavat arvokasta tukea rakennerahastoista. 2007-2014 kaudella PK-yritykset saavat rahastoista kaiken kaikkiaan 70 miljardia euroa. Tämä parantaa pk-yritysten kilpailukykyä. Luottoromahduksen, luottokriisin aikana on hyvin tärkeää huolehtia siitä, että pk-yritykset saavat tarpe- tarvitsemaansa rahoitusta. Näin takulaina kautta on pidennetty ja on koko joukko aloitteita kohteita, joiden kautta esimerkiksi korkotukea ja muita tukia annetaan pk-yrityksille. Rahoitusvälineet ovat erittäin hyvä, nopeasti kasvava pk-yritysten tukimuoto. Näin ne saavat rahoitusta kestävällä pohjalla ja tätä rahaa voidaan kierrättää ja käyttää tulevaisuudessa näin uudelleen. Mitä tulee esimerkiksi pääomarahastoihin, nekin ovat pk-yrityksille ja niiden rahoituksen saamiselle tärkeitä. Ja on hyvä, että pk-yritykset saavat rahaa reilulla korolla, koska tätä kautta ähm, ne voivat saada tukea myös ähm, liikepankeilta ja rahoitusta tätä kautta. Meillä on äh, komission ja Euroopan investointipankin yhteishanke, ja hankkeet eh, Jeremy, Jessica ja Jasmin, joiden kautta pk-yritykset voivat saada rahoitusta takuiden ja lainojen kautta. Ja mitä tulee pk-yritysten määritelmään, olen tietoinen siitä, että komissio on valmistelemassa tutkimusta siitä, mikä on määritelmä eri jäsenvaltioissa ja olisiko hyödyksi määritelmää muuttaa. Neuvostossa meillä ei vielä ole ollut tilaisuutta aiheesta keskustella ja odotamme nyt kovasti komission tutkimuksen tuloksia. Tämän todettua niin on tärkeää myös todeta, että tämänhetkinen määritelmä johtaa siihen, että 95 prosenttia Euroopan unionin yrityksistä tänä päivänä ovat pk-yrityksiä ja siksi meidän onkin keskusteltava ja analysoitava tilannetta Eh, mahdollisen muutoksen tarpeesta. On erittäin hyvä, että meillä tulee olemaan tilaisuus tästä aiheesta keskustella Euroopan parlamentin kanssa. Puhemies, arvoisat jäsenet, komission jäsen, PK-yritysten mahdollisuudet saada tukea rakennerahastoista on äärimmäisen tärkeä kysymys näissä talo, tässä taloustilanteessa. Ja haluaisin päättää puheenvuoroni korostamalla, että juuri rahoituksen saaminen on todella keskeistä, koska PK-yritykset tarvitsevat sellaisen toimintaympäristön, jossa voivat myös kehittyä. Vuoden 2008 uudistus on ollut avain siihen, että meillä on kokonaisvaltaiset toimintapuitteet ja ohjelmat PK-yritysten hyödyksi. Ja yhden luukun politiikka esimerkiksi yritystä perustaville on äärimmäisen tärkeä asia. Kuitenkin meidän on äh, pysyttävän tarkkana, jotta jatkossakin tarjoamme pk-yritykselle ne edellytykset, joita ne tarvitsevat kasvaakseen ja jotta toimintaympäristö on mahdollisimman toimiva ja byrokratiaa mahdollisimman vähän. Kiitos puhemies. Za vaše vystoupení a nyní promluví. Paljon kiitoksia, herra ministeri. Sitten komission puolesta komission jäsen Haan. Kiitos puhemies, parlamentin jäsenet, herra ministeri. PK-yritykset ovat Euroopan talouden sydän. Meillä on noin 32 miljoonaa PK-yritystä Euroopassa. 99,8 prosenttia yrittäjistä siis. Kasvu ja kilpailukyky Euroopassa riippuu riippuvat PK-yritysten kilpailukyvystä. Kriisi on koskettanut myös PK-yrityksiä niin kuin muitakin, mutta PK-yrityksillä on yleensä suurempia ongelmia saada luottoa ja vierasta pääomaa. Siksi meillä on yleinen vastuu auttaa PK-yrityksiä, että ne eivät joudu luotto-ongelmiin, vaan että voivat käyttää innovaatiopotentiaalian. Siksi Euroopan komissio on useaan otteeseen viime vuosina yrittänyt parantaa PK-yritysten mahdollisuuksia saada pääomaa. Vuosina 2010 ja 2011 me olemme onnistuneet siinä, että että luottoja ja takoita on pystytty kasvattamaan 8,1 miljardiin euroon. 300 erilaista välinettä, e, yli 90 000 työpaikkaa pystyttiin myös luomaan tätä kautta. Haluaisin tässä yhteydessä vielä kiittää parlamenttia nopeasta tuesta mitä asetuksiin tulee. Tämä oli tarpeellista, jotta me pystymme reagoimaan näihin haasteisiin niin, että mm, pystymme saamaan tätä pääomaa PK-yrityksille ja tätä kautta selviämään kriisistä. Tammikuussa Tämä, tänä vuonna komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa hyväksyi ohjelmat niin, että käytettävissä olevat pääomat käytettiin työpaikkojen luomiseen mutta totta kai myös nuo, taistelu nuorisotyöttömyyttä vastaan oli yksi osa tätä aloitetta. On kysymys siitä, että pääoman uudelleen jako, niin, kuin se, niin paljon kuin se vielä on mahdollista, hyödyntäisi PK-yrityksiä, koska PK-yritykset luovat uusia työpaikkoja Euroopan unionissa. Meillä on noin 24 miljoonaa työtöntä ja 23 miljoonaa pk-yritystä. Jos tämä yksin kertaistetaan, jos jokainen pk-yritys ottaisi yhden työttömän, niin tämä ongelma olisi ratkaistu. Tällä tavalla siis 5-8 miljoonaa euroa voidaan jakaa uudestaan seuraavalle kaudelle. Kaudella painotetaan juuri PK-yrityksiä, mitä rahastoihin tulee 80 prosenttia hyvin kehittyneille alueille ja sitten 50 prosenttia vähemmän kehittyneille alueille. Tätä kautta voidaan tukea innovaatioita, uusiutuvia energiamuotoja muun muassa. Tässä ei pitäisi eh, unohtaa sitä, että tämä 50 prosenttia vähemmän kehittyneille alueille on enemmän kuin 80 prosenttia hyvin kehittyneille alueille. Tässä todellakin eh, painotetaan sitä, että pk-yritysten kilpailukykyä pystytään parantamaan. Meidän täytyisi myös parantaa eh, hallintokysymyksiä, mitä PK-yrityksiin ja rakennerahastoihin tulee. Minä haluaisin tässä yhteydessä myös muistuttaa, että monet kysymykset ja ongelmat ovat kansallisella tasolla. Esimerkiksi lainsäädäntökysymyksissä ja sen saattamisessa kansalliseen lainsäädäntöön. Me tarvitsemme todellakin yhteisiä ponnisteluja Euroopan tasolla, mutta myös yhteisiä ponnisteluja kansallisella tasolla. Lopuksi minä haluaisin ottaa vielä yhden asian esille, josta puhuttiin nimittäin PK-yritysten määritelmä. Siitä keskustellaan yhä uudestaan. Te tiedätte, että komissio tarkastelee tätä määritelmää jatkuvasti. Ja tällä hetkellä tehdään riippumaton arviointi, johon liittyy muun muassa PK-yritysten työntekijöiden määrä. Me yritämme saada tulokset aikaiseksi syksyllä 2012 mennessä. Tästä tullaan keskustelemaan sitten hyvin laajasta ja minä en tässä vaiheessa vielä pysty sanomaan, että tullaanko tämän hetkistä määritelmää muuttamaan sen jälkeen. Hyvät naiset ja herrat, PK-yritykset ovat ähm, Euroopan talouden selkäranka. Viime viikkoina on keskustellut hyvin paljon kasvusta, kasvuimpulseista. Jos halutaan pysyviä kasvuimpulseja, niin täytyy aloittaa PK-yrityksistä, parantaa PK-yritysten kilpailukykyä. Komissio ainakin tähän on valmis. Kiitos. Děkuji vám, pane komisaři, za váš Kiitos komission jäsen. Ja seuraavaksi puhujat ryhmä, poliittisten ryhmien puolesta, ensin EPPn puolesta herra Bentsen. Tack herr Forman. eu programmerna skal vara mer brugervenlige. Kiitoksia, puhemies. Meidän täytyy toimia kuluttajaystävällisemmin. Hyvin usein käy niin, että sääntöjämme tehdään äh, virkamiestasolla virkamiesten välillä. PK-yritysten halutaan luovan työpaikkoja ja siksi meidän täytyy yksinkertaistaa esimerkiksi hakumenettelyjä ja meidän on kerta kaikkiaan saatava stoppi tälle byrokratialle. Tämän lisäksi meidän on luotava paremmat yhteydet rahoituksen saatavuuden välillä ja toisaalta näiden haasteiden välille, joita Euroopalla tällä hetkellä on. On puhuttu energiatehokkuudesta. eikä voitaisi luoda yhteys rahoitusmahdollisuuksien ja niiden tehtävien välillä, joita pk-yritysten toivotaan hoitavan esimerkiksi. Näin voitaisiin luoda koko joukko uusia työpaikkoja tavallisille ihmisille, käsityöläisille, työntekijöille, esimerkiksi ajatellen energiatehokkuutta. Voidaan esimerkiksi luoda työpaikkoja eristysalalla, vaikkapa ikkunoiden eristäminen. Ja näin luodaan työpaikkoja, joita todella tarvitaan, jotka hyödyttävät myös eh, ilmastoa. Sitten eh, ehkä vielä pk-yritysten määritelmistä sananen. Meidän tulisi olla varovaisia tämän hetkistä käytössä olevaa määritelmää liikaa lähteä muuttamaan. Minun mielestäni voitaisiin ehkä katsoa, että nyt 95 prosenttia katetaan ja siksi en haluaisi mitään suuria muutoksia tehdä. Kiitoksia ja seuraava puhuja Konstantin Krell. Kiitos puhemies. Täällä on kovin usein todettu, että pk-yritykset ovat Euroopan unionin selkäranka, talouden selkäranka. Niin ovatkin ja me teemme koko joukon niiden puolesta. Mutta Kyllä tämä on myös hyvin erityinen tilanne, koska jos verrataan Euroopan unionia muihin maailman talousalueisiin, meillä on pk-yrityksiä, jotka ovat kilpailukykyisiä maailmanlaajuisesti ja jotka hyvin joustavasti sopeutuvat uusiin olosuhteisiin. Tämä on juuri Euroopan unionin pk-yritysten erityispiirre ja Me myös tuemme pk-yrityksiämme ne ovat olleet rakennepolitiikan ytimessä jo tänä päivänä, ovat sitä jo nyt ja tulevat sitä olemaan myös tulevaisuudessa ja saavat tukea rakennerahastoilta. Mutta kyllä meillä on mahdollisuuksia parantaa tilannetta entisestään esimerkiksi yksinkertaistamisen kautta, jos pieni yritys voi saada edullista luottoa, niin ei tässä nyt varmaankaan tarvita hirvittävää byrokratiaa tämän saamiseksi, vaan kyllä meillä vielä parannettavaa tässä on. PK-yritykset voisivat älykkään lähestymistavan kautta päästä tilanteeseen, jossa talouskasvu, innovatiivinen talouskehitys voitaisiin yhdistää nuorisotyöttömyyden torjuntaan. Erässä aiemmassa keskustelussa komission jäsen Haan totesi, että jos jokainen PK-yritys palkkaisi yhden nuorisotyöttömän, niin nuorisotyöttömyydestä päästäisiin. Ja jotenkin komission jäsen tässä on toki oikeassakin, mutta muistakaamme myös, että Äh, rahaa Euroopan unionilta täytyy saada muussakin tapauksessa kuin siinä, että työllistää nuorisotyöttömän. Minä muistan vielä, kuulkaa DDRn ajolta, että tuon tyyppinen politiikka ei toiminut. Joten äh, kyllä nuorille on luotava työmahdollisuuksia ja kyllä yrityksiä on äh, EUn kautta tietenkin tuettava, mutta meidän varmaan kannattaisi pohtia hiukan sitä, että minkälaisten hankkeiden kautta toivottavaan lopputulokseen päästään. Ehkä seuraavalla ohjelmakaudella erilaiset uudet ajatukset auttavat meitä eteenpäin. Kuitenkaan en haluaisi, että kasvu on muuta kuin kestävää ja työttömyyttä on torjuttava kestävällä tavalla – Yksi pyyntö minulla olisi komissiolle. Tiedän, että komissio tällä hetkellä eh, kilpailukykyasioita tarkastelee uudelleen ja mielestäni olisi toivottavaa, että eri alueet eh, otettaisiin paremmin huomioon niin, että byrokratia ja tuen saanti ei hankaloituisi entisestään. Ja toivon, että komissio tekee erittäin hyvän ehdotuksen niin, että alueet eivät hajoa. Kiitos. Liberaalua. Kiitoksia. Ja sitten liberaaliryhmän puolesta herra Kreutzmann. Yksi suurimmista ongelmista PK-yrityksillä on se, että ne saisivat pääomaa komission tulisi auttaa. Tässä yhdessä on eri ohjelmia, ne mainittiin. Euroopan parlamentti on tutkinut rakennerahastojen tehokkuutta ja muiden toimien tehokkuutta, mutta ja tätä kautta heikkoudet on, on löydetty. Ei tulisi eh, erotella pk-yrityksiä. Totta kai tässä pitää ajatella myös mikroyrityksiä. Ei pitäisi olla ongelmia tehdä hakemuksia, hankkeiden etukäteisrahoitus ja myös sääntöjä tulisi harmonisoida. Ja minulla olisikin muutama pyyntö komissiolle. Meidän pitäisi yksinkertaistaa pääsy rakennerahasto rahoihin. Meillä on liian suuri osuus, 50 000 oma osuus siis, ja myös hankkeita pitäisi pystyä rahoittamaan etukäteen, ja meidän täytyisi myös pitää mielessä se, että on hyvin erilaisia PK-yrityksiä, yhteisrahoitus on tärkeä kysymys, ja myös tarvitsisimme enemmän tukea, mitä minkä avulla PK-yritykset voisivat itse auttaa itseään. Meidän täytyy myös vahvistaa omaa pääomaa. Se on ehto, että PK-yritykset ylipäätänsä saavat pankeilta rahaa. Ja siksi on tärkeää, että Basel 3 toteutetaan niin, että se ei estä luottojen antamista PK-yrityksille, vaan mahdollistaa se, että PK-yrityksetkin saisivat äh, halvempaa lainaa. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi äh, vihreiden puolesta edustaja Miranda. Obrigada, presidente. Señor comisario, o papel das pequenas... Niin, hyvä puhemies. PK-yritysten osalta PK-yritykset ovat hyvin tärkeitä koko Euroopan taloudelle, jotta me voimme pärjätä tämän rahoituskriisin aikana. Pienet ja keskisuuret yritykset luovat todella suuria määriä työpaikkoja ja ne ovat hyvin tärkeitä esimerkiksi naisten ja maahanmuuttajien ja nuorten kannalta. Monissa jäsenvaltioissa nuoret, nuorisotyöttömyys on jopa 40-50 prosenttia. Ja senpä takia tässä tilanteessa meidän poliitikkojen täytyy pyrkiä parantamaan Euroopan talouden kilpailukykyä. PK-yritykset ovat kehittyneet voimakkaasti EU:ssa viime aikoina ja me katsomme, että 85 prosenttia kaikista eu uusista työpaikoista tulee PK-yrityksiin, erityisesti innovatiivisilla aloilla. Niinpä, kun seuraavan kerran kohesiorahastoja, kohesiorahastoa uudistetaan, niin on otettava käyttöön innovatiivisia ohjelmia, jotta voimme tukea PK-yrityksiä. Ja meidän täytyy myöskin joustavoittaa erilaisia hallinto- ja koordinointimekanismeja – hyvin innovatiivisilla keinoilla niin, että voidaan myös hyödyntää paremmin uutta teknologiaa. Lisäksi meidän on eh, rohkaistava pk-yrityksiä toimimaan rajojen yli. Meidän täytyy tehdä kaikki, jotta pärjäämme tässä kriisissä ja voimme luoda työpaikkoja. Kiitos oikein paljon tästä puheenvuorosta. Ja sitten EKRn puolesta herra Chichester. Uh, I'm very... Arvoisa puhemies, hyvä neuvoston edustaja, hyvä komission jäsen. Tämä on todella hyvä asia ottaa esityslistalle ja olen iloinen siitä, että se tänään on otettu esityslistalle. En ole kuitenkaan kovin tyytyväinen vastauksiin, joita täällä on annettu. PK-yrityksille ei ole kovinkaan helppoa aloittaa toiminta, kasvaa ja, tai jopa säilyä hengissä. Ja siksi olisikin järkevää, että että kiinnitetään huomiota pk-yritysten huolenaiheisiin vuosien aikana. Ennen kaikkea pk-yritysten täytyy saada paremmin tietoa ja tukea, ja on saatava erityisesti tietoa siitä, mistä pk-yritykset voivat saada tätä tukea. Lisäksi pk-yritysten täytyy saada rahoitusta. Se on erityisen hankalaa on vaikeaa saada pieniä summia, lainasummia. Pankit vihaavat sitä, kun ne joutuvat lainaamaan pienille yrityksille pieniä rahasummia ja tämä on todella suuri haaste. Ja me voimme tehdä jotakin, ja se on se, että helpotamme hallinnollista taakkaa. Kaikki sääntely ja muut nämä asiat ovat paljon vaikeampia pk-yritysten kuin suurten yritysten kannalta. Ja minä toivon, että pitkällä aikavälillä komissio todella kiinnittää huomiota kysymyksemme viimeiseen kohtaan, siitä, miten tasapainotaan tasapainotetaan asioita nimenomaan talousarvion kautta niin, että suunnataan paremmin rahoitusta innovatiivisuuteen ja tutkimuksiin ja kehitykseen, mikä sitten tukisi PK-yrityksiä. Kiitos. Seuraava puheenvuoro EFD-ryhmän puolesta herra Savla Rakos. Kiitos puhemies. PK-yritykset ovat koko Euroopan talouden kulmakivi ja ne ovat hyvin ratkaisevia työpaikkojen luomisen ja kasvun kannalta tässä nykytilanteessa. Mutta tämä on kuitenkin myös se ala, joka eniten kärsii talouskriisistä ja sen seurauksista. Jos ajatellaan vaikkapa PK-yritysten ongelmia Kreikassa, tai Espanjassa. Luvut ovat todella suuria, 60-50 prosenttia. Saksassa pk-yritysten tuotot ovat kasvaneet 21 prosenttia. Omassa maassani pk-yritysten toiminta on todella kärsinyt ja pk-yritykset eivät saa enää rahoitusta pankeilta. Monet yritykset joutuvat sulkemaan ovensa ja tämä tietysti pahentaa työmarkkinatilannetta entisestään. Euroopan keskuspankin tutkimusten mukaan PK-yritysten on paljon hankalampi saada lainaa. Kaikki lainaehdot ovat paljon tiukempia kuin isoille yrityksille ja siksi minä vaadinkin, että toteutetaan toimenpiteitä, joilla helpotetaan pk-yritysten tilannetta, erityisesti sellaisissa maissa, joilla on hankala saada yhteisrahoitusta tiukan taloudenpidon takia tiukan talouskurin takia. Olisi hyvä, että pk-yritykset saisivat rakennerahastoista lainaa, mutta meidän täytyy selvittää se, mitkä alat ovat ne, jotka tuottavat kaikista eniten, ja meidän täytyy keskittyä nimenomaan niihin. Kiitos. Sitten kaksi, minuut, kaksi ja puoli minuuttia. GUE NGL-ryhmän puolesta Rovat Zuber. Obrigada, Presidente. Muito se pode dizer sobre... Kiitos, puhemies. Voidaan puhua paljon siitä tarpeellisuudesta, että PK-yrityksiä tulisi tukea. Tätä nyt ei kukaan kyseenalaista. Mutta säästötoimet kuitenkin johtavat siihen, että PK-yritykset joutuvat lopett- monet poikkeukset joutuvat lopettamaan toimintansa. Tätä kautta me emme voi tukea talouskasvua. Ja jos nyt puhumme enemmän säästöistä kuin kasvupolitiikasta, niin silloin tässä todellakin käytetään hienoja sanoja, mutta tässä ei kuutetaan kanneta sitä vastuuta, joka pitäisi kantaa, kun harjoitetaan näitä säästötoimia. Tässä on monia esimerkkejä tällaisesta sosiaalisesta draamasta. 213 000 pk-yritystä on joutunut lopettamaan toimintansa ja tätä kautta sitten näillä työntekijöillä ei ole enää mitään mahdollisuutta. Myös palkkoja leikataan, eläkkeitä leikataan, tuotteet, joita pk-yritykset myyvät, niitä verotetaan enemmän. Eli kaiken kaikkiaan tämä kaikki koskee PK-yrityksiä. Näistä toimista on tehty päätös. Ne vaikuttavat huomalla tavalla Portugaliin. Ja nyt väitetään, että PK-yrityksiä yritetään tukea. No totta kai se on tärkeää, että PK-yrityksiä tuetaan, mutta jos haluamme niitä tukea, niin silloin meidän ei täytyisi ryhtyä tällaisiin politiikkoihin, jotka vaikuttavat tällä tavalla PK-yrityksiin. Jos haluamme tukea PK-yrityksiä, niin me tarvitsemme valtion tukea ja meidän ei tulisi ryhtyä sellaisiin toimiin, jossa kaikki päätyy monikansallisten yhtiöiden käsiin. Me emme tarvitse monopolihintoja, koska pk-yritykset eivät voi niitä maksaa. Ja tätä kautta pk-yritykset eivät myöskään pysty saamaan enää lainaa. Meidän täytyisi toimia yksinkertaisemmalla tavalla. Meillä täytyisi olla myönteistä syrjintää vaikeille alueille. Kiitos. Eh, Seuraavaksi puolitoista minuuttia Rova Sinclair. Kiitos puhemies. Hienoja sanoja täällä on kuultu pk-yrityksistä ja siitä, että ovat yhteiskuntamme ja taloutemme selkäranka ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta entäpä todellisuus? Haluaisin muistuttaa siitä, että meitä on kutsuttu vain puodin pitäjiksi, mutta mutta juuri nämä pikkupuodinpitäjät pitäjät työllistävät esimerkiksi minun kotimaani Ison-Britannian työntekijöistä suurimman osan. Ja juuri minun alueellani puodinpitäjät pitäjät tulevat yhä uudelleen puheilleeni kertomaan, että EU-säännöstö kuristaa heidät kuoliaksi, eikä ole koulutusta eikä ole pääsyä tuenlähteille, tarvitaan rahaa. Kun ajatellaan kuitenkin, että Iso-Britannia on toiseksi suurin maksaja Euroopan unionille, niin se on pienin tuen saaja. Kaikki muut ovat saaneet rahaa paitsi yhdistynyt kuningaskunta. Esimerkiksi Coventryssä ja Brightonissa ollaan oltu tässä tilanteessa. Ranskalaiset kyllä ovat rahaa saaneet. Sitten on Jeremy-rahasto, joka maksaa tai rahoittaa PK-yrityksiä muun muassa Etelä-Ranskassa, mutta luuletteko, että yhdistyneessä kuningaskunnassa, no ei, raha ei tipu meille, vaikka olemme toiseksi suurin nettomaksaja, niin raha ei tipu ja tämä on törkeää. Meidän on lähdettävä koko unionista. Kiitos. Ja seuraavaksi muut puhujat sitoutumattomista muut sitoutumattomat, mutta ensimmäisenä PPE-rupi. Kiitos ensimmäiseksi. Minulla olisi kysymys komission jäsen Haanille. Mikä on tilanne tutkimusinfrastruktuurin suhteen? Mitä on suunniteltu sen suhteen ennen kaikkea, kun puhutaan tarjonnasta PK-yrityksille? Sitten toinen kysymys ministeri Vannenille. Mehän olemme kuulleet pääministeri Jokolanilta, että me tarvitsemme kasvustrategiaa. Miten tämä näkyy konkreettisesti vuoden 2013 talousarviossa? Miten me voimme saada aikaiseksi konkreettisen kasvustrategian? Ja mitä sitten monivuotiseen puiteohjelmaan tulee vuoteen 2020 asti? Mitä kasvuinfrastruktuureja siinä on ja mitä hankkeita? hankkeita siinä ja mitä määrärahoja niille on varattu. Sitten kolmas kohta. Nuoret yrittäjät, heidän tulisi saada mahdollisuuksia muissa Euroopan unionin maissa, mutta myös Euroopan unionin ulkopuolella. Heidän pitäisi pystyä saadaan kokemuksia. Tällaisia hankkeita on Tuetaanko tätä niin, että nuoret yrittäjät pääsevät markkinoille? Ja loppujen lopuksihan on kysymys myös siitä, että meidän pitäisi myös tarkastella vientiintensiivisiä yrityksiä. Eikö niitä voisi tukea globalisaatiorahaston avulla? Kiitos. Kiitos oikein paljon. Sitten kolme minuuttia, rouva Toija. Kiitos puhemies. Kehitys ei ole mitään luksusta, vaan se on velvollisuus. Meidän täytyy varmistaa kasvu, ja näinhän ei ole aina ollut. Minun ryhmäni haluaa toimia todella kunnianhimoisesti, ja meidän täytyy myöskin kiinnittää huomiota euroopanlaisessa politiikassa kaikkiin näihin pk-yritysten asioihin. Kuten täällä on jo sanottu aikaisemmin, niin nämä ovat aivan kiireellisiä toimia ja tarvitaan myöskin pitkäaikaisia toimia, ei pelkästään kiireellisiä. Kyse on inhimillisestä pääomasta ja eurooppalaisista nuorista. Ja tietty yrittäjä, yrittäjähenki ei ole vain yksilön velvollisuus tai oikeus, vaan se on asia, joka hyödyttää ihan koko yhteiskuntaa. Se nimittäin edistää koko kasvua ja myöskin edistää yhdenvertaisempaa ja kestävämpää kasvua, niin kuin Krelkin sanoi. Me tarvitsemme innovatiivista kasvua, jossa voidaan hyödyntää kaikki uudet mahdollisuudet, mutta sen täytyy olla myös yhteiskunnallisesti kestävää. Ajattelen yrityksiä ja ajattelen esimerkiksi sitä, että Euroopassa on tällaista pääomaa ja teknistä osaamista, joka on jätetty hieman oman onnensa nojaan ja kuitenkin eh, tiede ja teknologia voitaisiin hyödyntää paljon paremmin. Voitaisiin hyödyntää tämä nerous, jota meiltä täältä Euroopasta löytyy. Tämä on todella kiireellistä ja välttämätöntä ja erityisesti sanon tämän komissiolle, mutta myöskin neuvostolle on tärkeää saada käyttöön rakennerahastot yhdessä parlamentin kanssa ja me tarvitsemme koordinointia. Meidän täytyy saada näitä voimavaroja täytyy, kaikki nämä välineet, joilla voidaan edistää pk-yritysten asioita ja tutkimusta muun muassa rakennerahastojen kautta. Jos me emme käytä näitä rahoja ja valvo, miten niitä todellakin käytetään, niin ne saattavat, rahat saattavat joutua hukkaan. Mutta hyvä komission jäsen, on tärkeää teknisesti yhteensovittaa näitä asioita, mutta toisaalta on myös aluetasolla voitava vaikuttaa siihen, miten näitä ohjelmoita laaditaan. Ja on sellaisia ihmisiä hyvin paljon, jotka todella voisivat kertoa, että mitkä ne ensisijaiset tavoitteet heidän kannaltaan olisivat juuri silloin, kun ohjelmointikausi on käynnissä tarvitsemme henkeä, jossa halutaan luoda uudenlaisia työpaikkoja ja jossa huomataan yhden alueen taloudelliset ja yhteiskunnalliset näkökohdat. Meidän täytyy siis todella eh, yhdistää voimat meidän eurooppalaisten poliitikkojen sekä paikallistason poliitikkojen välillä. Näin voimme tukea PK-yrityksiä ja minun mielestäni tämä ei koske pelkästään jäsenvaltioita. Totta kai neuvostonkin täytyy sanoa, että mistä on kyse, kun ajatellaan rakennerahastoja ja työttömyyttä ja kaikkia näitä asioita. Mutta kyllä myös pk-yrityksille pitää antaa tässä sananvaltaa. Se olisi ihan luonnollista. Sillä tavalla voimme tukea tätä koko pk-yritysalaa. Kiitos. A nyní na Kiitos oikein paljon. Sitten kaksi ja puoli minuuttia Ramanescu. Dinte, domnule accesul IMM-urilor... Kiitos puhemies, komission jäsen. PK-yritykset tarvitsevat pääomaa. Tämä on tärkeä kasvulle ja PK-yritysten kehitykselle. Tämä on kuitenkin suuri haaste Euroopan unionille ja jäsenvaltioille. PK-yritykset kärsivät aina ensimmäisenä kriisistä. rakennerahastot ovat mahdollisuus PK-yrityksille. Ne ovat elinehto, joten hallitusten täytyy tukea PK-yrityksiä toimilla, jonka avulla PK-yritykset saavat pääomaa hankkeiden rahoittamiseen. Tähän mennessä nämä toimet eivät ole olleet kovinkaan tehokkaita. Hallintokysymykset ovat usein olleet esteenä. Seurauksena tästä monet PK-yritykset eivät ole pystyneet toimimaan. Siksi me tarvitsemme parempia hankkeita niin, että PK-yritykset saavat rakennerahastoista pääomaa. Meidän täytyy yksinkertaistaa toimenpiteitä, tarvitsemme pitäisi antaa myös teknistä tukea. Lisäksi pitäisi myös ottaa näiden hankkeen toteutus huomioon. Kiitos. Kiitos oikein paljon ja kiitos myös siitä, että noudatitte puheaikaa. Ja nyt yksi minuutti, herra Putikofer. Mike. Yeah, yeah, thank you. Die Kollegen, die diese Kollegat, jotka ovat käynnistäneet tämän keskustelun yhdeksännessä kysymyksessään, nostivat esiin sen, että eikö EU-ohjelmien yhteisrahoitusvaatimuksia tulisi pohtia uudelleen, siis niiden ohjelmien suhteen, jotka kohdistuvat pk-yrityksiin. Tämä on mielestäni aivan oikean suuntainen ajatus. Tosin nämä kontekstia täytyy sitten myös pohtia. Tällä tarkoitan sitä, että jos PK yritysten määritelmää vesitämme niin kutsuttujen mitkäpsien mukaan ottamisella, niin sittenhän on vähemmän jaettavaa niille PK-yrityksille, jotka tähän mennessä joille tähän mennessäkään rahoitus ei ole riittänyt. Eli jos, ja toisaalta jos ää, yhteisrahoitusmahdollisuuksia vähennetään, niin äh, potti pienenee. Ja me voimme siis tähän pyrkiä ainoastaan siinä tapauksessa, että olemme valmiit lisäämään rahoitusta. Ja siksi mielestäni päätelmä, joka tästä keskustelusta on tehtävä, on se, että ei voi olla, että EU 2020 ja Kosmessa annetaan vähemmän rahaa pk-yrityksille. Mikrofoni keskeytettiin. Olen pahoillani, herra Pytikofer, mutta te käytitte jo puheaikanne ja kaikkien täytyy noudattaa puheaikaa. Ja sitten Figi Ward, yksi minuutti. Kiitos. PK-yrityksillä on monia ongelmia. Mikroyritykset pitäisi jättää EU-lainsäädännön pahimpien asioiden ulkopuolelle ja jos ne otetaan mukaan, niin niillä täytyisi olla kevennetty järjestelmä. Myös rahoituksen saanti on ongelma ja jotkut ovat halunneet kohottaa EUn talousarviota tai määrärahoja talousarvioissa PK-yrityksille mutta tämä voisi olla vähän vaikeaa. Jotkut PK-yritykset ovat odottaneet määrärahoja EU-sta kuukausia ja kuukausia ennen kuin rahat ovat tulleet ja toisille rahaa ei ole koskaan tullutkaan. Pitäisi maksaa kaikki rahat ajoissa. Komissio voisi ehkä tämän ongelman ratkaista, mutta kuten monella muullakin EU-säädöksellä, niin tällä on hyvin paljon seurauksia ja vaikutuksia. Meidän täytyy lopettaa keskustelu ja ryhtyä toimiin pk-yritysten hyväksi. Oli yhdeksän erityiskysymystä komission jäsenelle edistetty ja minä todella odotan, että komission jäsen myös niihin vastaisi täsmällisesti. Kiitos. Kiitos. Sitten minuutti, Simonski. Obserwuję, jak Komisja Europejska... Kiitos. Euroopan parlamentti on pannut merkille, että komissio pyrkii poistamaan esteitä, mitä PK-yrityksiin tulee. Minun maassani PK yritysten eh, edustajat ovat eh, kiinnostuneempia tästä rahoituksesta kuin mitä määrärahoja on saatavilla. Puolassa on hyvin paljon mikroyrityksiä. 96 prosenttia kaikista PK-yrityksistä on mikroyrityksiä ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pystyä vähentämään byrokratiaa, poistamaan esteitä. Yhteisrahoituksesta on tullut laman aikana ongelma ja siksi Euroopan parlamentin pitäisi pyrkiä yksinkertaistamaan menettelyä. Tarvitaan uusia sääntöjä vuoden 2013 jälkeen. Kiitos ja sitten Stojanov yksi minuutti. Arvoisa puhemies, viimeisten kuukausien aikana olen vieraillut useissa paikoissa omassa maassani Bulgarialassa, Bulgariassa ja tapasin useita pk-yritysten edustajia. Kaikki sanoivat aivan saman asian. Meidät tukehdutetaan. Älkää enää kiinnittäkö huomiota pankkeihin ja suuryrityksiin. Mehän tässä eniten tästä kriisistä kärsimme. Ja minä todella tarkastelin sitä, mitä siellä valmistettiin ja millä tavoin. Ja monet näistä pk-yrityksistä hyödynsivät sellaista tekniikkaa, jota käytettiin parikymmentä vuotta sitten, kun yritykset toimintansa aloittivat. Ja sitten minä kysyin, että miksi te ette uudista tuotantomenetelmiä ja käytä EU-rahoitusta siihen? Ja aina vastaus oli sama. Se hallinnollinen kuorma, joka tästä tulee, ei kannata. Eli jopa korruptio hyödyntää PK-yrityksiä, koska virkamiehet ja muut työstävät sellaisia hankkeita, joissa kiinnitetään huomiota vain suurhankkeisiin, koska sehän tietää aina enemmän rahaa. Eli nyt ei pitäisi käyttää tällaisia tiukkoja linjoja. Vaikeampaa on aina puhua. Kiitos puhemies. Kyllä minä kun valmistauduin tähän keskusteluun, ja ajattelin näitä hankkeita, eh, niin aika myönteinen, koska meillä on edelleen vanhojen yritysten eh, säilyttämishankkeita ja sitten eh, uusien käynnistämishankkeita. 400 uutta yritystä on saatu tätä kautta nyt pystyyn. On tärkeää, että yksityinen pääoma ja julkinen rahoitus saadaan yhteen. Ja tähän liittyen kysyisin ministeriltä seuraavaa. Kun ajatellaan 2014-2020 rahoituskehystä, josta nyt puhutaan, ja uutta rahoitusta, jota tarvitaan, niin eikö tätä voisi edistää? Eikö neuvoston, joka kokoontuu piakkoin tulisi, mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseen ensimmäistä otsaketta katsoa uudelleen. Ja kun sitten katsotaan PK-yrityksiä ja jäsenvaltioita, niin monet jäsenvaltiot itse aiheuttavat liikaa byrokratiaa. Eli kyllä sitä voidaan myös ruohonjuuritasolla kitkeä esimerkiksi mitä tulee alkupääoman keräämiseen ja dynamiikan saamiseen. minä toivoisin, että nyt saisin vastauksia näihin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos. Sitten kaksi minuuttia. Kalfin. Mr. Minister, Mr. Commissioner, we... Ministeri, komission jäsen, me kaikki sanomme, että PK-yritysten täytyy saada pääomaa, byrokratiaa tulisi vähentää, markkinoille pääsyä tulisi helpottaa. Hyvin paljon on tehty, mutta kuitenkin voitaisiin vielä tehdä enemmänkin. Ensinnäkin pääomakysymys. Meidän täytyy helpottaa ennen kaikkea mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä. Näiden yritysten on vaikea saada yhteisrahoitusta. Sitten toinen kohta, monivuotinen puiteohjelma, sitä tulisi tarkastella uudestaan. ja kohesiorahastoa on pienennetty myös pk-yritysten osuutta. Teknologiasta kyllä puhutaan, mutta kuinka monet pk-yritykset sitten pystyvät tähän kaiken kaikkiaan Tämä johtaisi siihen, että PK-yritykset saisivat vähemmän rahoitusta. Sitten yhteisrahoitus. Komission äh, puheenjohtaja on ehdottanut, että käytettäisiin käyttämättömiä määrärahoja ei ainoastaan työpaikkojen äh, luomiseen, vaan myös PK-yrityksille. Sitten byrokratian vähentämään ei täytyisi ainoastaan tukea parhaita käytäntöjä, pitäisi myös rankaista huonoista äh, käytännöistä. Ja todellakin nämä käytäntöt varat täytyisi myös käyttää pk-yrityksiin, oli syy mikä tahansa. Sitten markkinoille pääsyä tulisi helpottaa. Tämä on erittäin tarkoa, kun pyritään laajentamaan digitaalisia markkinoita. Eh, digitaaliagendan puitteissa me liikumme nopeasti eteenpäin, mutta totta kai täytyisi ottaa eh, myös eh, tutkinnot huomioon. Ja PK-yritykset eivät pääse riittävästi Euroopan markkinoille tällä hetkellä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten minuutti, Rova H. Arvoisa puhemies, Koillis-Englanti, joka on oma alueeni, on hyödyntänyt Jeremy-ohjelmaa mutta meidän pitäisi nyt päästä eteenpäin ja auttaa PK-yrityksiä valtavirtaistamalla lainatakuut ja rahoituksen saatavuus ja tämmöiset vastaavat järjestelmät, kaikki nämä kohesiopolitiikan eri osaset. Yksi vastaus on siihen, miksi PK-yritykset eivät saa luottaa, ja täällä on todella puhuttu tästä pääomadirektiivistä. pääomadirektiivistä. Monet ovat siihen viitanneet. Mutta todellakin kaikkien raportointi- ja tilinpitovelvollisuuden täytyy olla suhteessa toimintaan. Kaikki menetelmät eivät ole pk-yritysten ulottuvilla, koska byrokratia on niin valtavaa, että pk-yritysten ei kannata rahoitusta pyytää. pyytää. Rakennerahastojen määrärahat täytyy olla myöskin ihan kaikkein pienimpien yritysten saatavilla. No minutu pan Karisojalo. Sitten yksi minuutti, herra Krissoilos. Pragmati i κρίση σήμερα πλήττει κυρίως... Kiitos, puhemies. Mitä PK-yrityksiin tulee, niin äh, on myös koko joukko työttömiä, jotka ovat aiemmin työskennelleet PK-yrityksissä. Äh, ongelmana tässä on se, että PK-yrityksillä on hyvin vaikea saada rahoitusta. 80 prosenttia PK-yritysten rahan tarpeesta ei toteudu. Ja sitten äh, pekoyritykset yritykset äh, joutuvat vararikkoon, eli niiden pääsyä EU-rahoituksen piiriin tulisi helpottaa huomattavasti. Tällä hetkellä tilanne on hyvin hankala, niiden pitää hankkia pääoma ensin ja sitten ne voivat äh, mahdollisesti olla tukikelpoisia. Ja todella PK-yritysten täytyy muistaa, että PK-yritysten on hyvin mahdollista tarjota työpaikkoja esimerkiksi pitkäaikaisille nuorisotyöttömille, eli tämä on se tärkeää. Maja. Kiitos ja sitten Obermeier. Kiitos puhemies. PK-yritykset ovat yli 90 prosenttia yrityksistä ja luovat yli 80 prosenttia työpaikoista. Ne ovat talouden selkäranka. Näiden PK-yritysten täytyisi saada riittävästi pääomaa. Se on ollut ongelma. Parlamentin tutkimuksesta käy ilmi, että tämänhetkiset tukitoimet eivät ole tarpeeksi kohdistettuja ja ei myös erotella tarpeeksi erilaisia pk-yrityksiä. Pk-yritykset eivät ole mikään homogeeninen ryhmä, ei ainoastaan kun puhutaan työntekijöiden määrästä vaan, ja liikevoitosta, vaan myös siitä, missä vaiheessa yritys on. Nuori, innovatiivinen yrittäjä, joka rakentaa juuri yritystään, hänellä on erilaiset tarpeet kuin klassisella perheyrityksellä eniten ongelmia synnyttävät byrokratia ja monimutkaiset tilinpäätösvaatimukset. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että pk-yrityksetkin voisivat kasvaa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten puolitoista minuuttia Lukaczewska. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. PK-yritykset ovat tämän päivän talouden selkäranka ja ne myös tuottavat työpaikkoja ja ne ovat aivan ratkaisevia, jos haluamme päästä tästä kriisistä ulos. Ja talous voi kasvaa. Eurooppalaisten tilastojen mukaan 2005-2010 yli 80 prosenttia uusista työpaikoista syntyi PK-yrityksissä Euroopassa. 99 prosenttia on PK-yrityksiä ja ne työllistävät muutaman tai kymmeniä ihmisiä. Minä olen huolissani komission suunnitelmista muuttaa pk-yritysten määritelmää nimenomaan sen perusteella, kuinka suuri henkilöstömäärä yrityksessä on. On yrityksiä, joissa on töissä satoja ihmisiä, joissa on erilaisia yksikköjä, erityisyksikköjä, jotka ovat erikoistuneet imemään EU-sta rahaa. Komission jäsen, te sanoitte, että että PK-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka. No, selkärankahan on jotain sellaista, mitä pitää huoltaa. Ja jos PK-yritykset eivät saa EU-rahoitusta, jos ei virtaviivaisteta näitä sääntöjä ja hakemusmenettelyjä, joka on niin raskas, niin valitettavasti, hyvä komission jäsen, te osoitatte että ymmärrätte ehkä ongelman, mutta ette ole sitä ratkaissut. Kiitos ja sitten Darden kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, on aivan itsestään selvää, että tämänhetkisessä kriisissä PK-yritysten asema on aivan ratkaisevan tärkeä, kun ajattelemme nuorisotyöttömyyttä ja talouden elvyttämistä. Siksi me ajattelemme, että rakennerahastojen määrärahojen saatavuutta pitäisi helpottaa ja yksinkertaistaa, mutta lisäksi tarvitsemme koulutusta ja tukea sen suhteen, miten näitä määrärahoja voi hakea. Oikeusperusta tämän osalta voisi ehkä tai sitä pitäisi ehkä muuttaa, jotta rahastoja saataisiin käyttöön. Ja tämän takia pk-yritysten määritelmä on niin tärkeä, koska pitää katsoa, että mikä on yritys ja mikä ei. Yli 60 prosenttia työntekijöistä Euroopassa on pk-yrityksissä, joten tämä on työmarkkinoiden kannalta hyvin tärkeä osa-alue. Meidän täytyy löytää ratkaisuja ja pk-yritysten osalta oikeusperustasta täytyy yhdistää se, että edistetään kehitystä, mutta lisäksi on voitava samalla suojata yleistä etua ja työntekijöiden oikeuksia. Mutta PK-yritysten hallinnollinen taakka tai sen lisääminen voi olla suuri riski ja se saattaa myös heikentää työntekijöiden turvallisuutta, jos ajattelemme toimenpiteitä, joilla pyritetään parantamaan työntekijöiden työterveyttä ja työterve- turvallisuutta. Työterveys, työturvallisuus voi myös olla hallinnollinen taakka, erityisesti joillekin PK-yrityksille. Ja työntekijöiden edustajat ovat näistä asioista minun mielestäni aivan oikeutetusti hyvin huolissaan. Jos PK-yritykset eivät saa tietoa siitä, miten päätökset esimerkiksi yrityksen uudelleenjärjestelyistä tehdään, niin työntekijät siinä kärsivät. Ja nyt kun ajattelemme liiallista hallinnollista taakkaa ja pk-yrityksiä, niin me emme saa unohtaa kaikkia näitä kustannuksia, jotta työnt- emmekä saa myöskään unohtaa yritysten työntekijöitä. Sitten Piper. Kiitos puhemies. Tänään puhutaan rakennerahastoista, eli Euroopan unionin kasvuohjelmasta myös köyhimmille alueille. Ei tässä mitään uutta kasvuohjelmaa tarvitse keksiä, niin kuin vasemmistohallitukset Euroopassa tällä hetkellä haluavat. Ei vaan, meidän täytyy käyttää nämä 350 miljardia, jotka asiaa varten on varattu tehokkaasti ja päättäväisesti. Näin voimme oppia rakennepolitiikasta kun kilpailumenettelyä on käytetty, niin näillä alueilla PK-yritykset ovat syntyneet lähes kuin sieniä sateella. Esimerkiksi nanoteknologian alalla tietyillä alueilla on onnistuttu yhdistämään huippututkimus, energiatehokkuus, kestävyys ja kilpailukyky. Eli Nämä kilpailumenettelyt ovat hyvin tehokkaita ja aivan päinvastainen menettely kuin tällainen kastelukannumenetelmä. Esimerkiksi yhteisön Eurooppa-malli toimii tässä myös. Meidän on otettava samoin huomioon kansainväliset liikesuhteet. Ja jos me käytämme näitä rahoja tehokkaasti, niin olemme hyvin lähellä markkinataloutta, joka tunnetusti toimii. Kiitos. Stefan Schwab. Kiitos oikein paljon. Sitten puolitoista minuuttia, herra Schwab. Ratspräsident, herr Neuvoston puheenjohtaja, komission jäsen, hyvät kollegat. Kun puhutaan PK-yritysten tukemisesta, niin voidaan sanoa, että se on jo perinne täällä talossa. Ja se, mitä tänään olemme kuulleet, on oikeastaan se, mitä olemme aikaisemminkin kuulleet. Ensin haluaisin sanoa Vicky Fordille, että ei se auta, että syytetään siitä jotakuta, että asiat eivät toimi. Ei ehkä ole Euroopan unionin syytä, että kaikki ei toimi pk-yrityksissä niin kuin me toimimme. Ja se, että me nyt puhuisimme ainoastaan rahoituskysymyksistä, se ei meitä auta. Ainakin Saksassa ja varmasti muuallakin PK-yrityksillä ei ole niinkään rahoitusongelmia, totta kai sekin on yksittäisissä tapauksissa ongelma, vaan ongelma on se, että lainsäädäntö on liian monimutkainen, läpinäkymätön PK-yrityksille. Ja se, miten PK-yritystä voitaisiin määritellä tarkemmin on hyvin tärkeä kysymys, ei ainoastaan PK-yrityksille, vaan ylipäätään koko lainsäädännölle. Ja se, että 99,5 prosenttia yrityksistä ovat PK-yrityksiä ja tätä kautta emme ole todellakaan nyt pystyneet kohdistamaan toimia oikealla tavalla. Ja herra Tajan tutkimuksessa pyritään nyt puuttumaan tähän kysymykseen. Kiitos. Ehm, nyní tady máme dvě modré karty. Mr. Schwab. Kaksi sinistä korttia teille, herra Schwab. Hyväksyttekö Vicky Fordin esittämän sinisen kortin kysymyksen? My point, I think I should make it clear. Kiitos, koska viittasitte minun puheenvuoroni, niin haluaisin tehdä tämän selväksi on useita ongelmia, enkä nyt syyttänyt niistä komissiota, vaan minun pointtini oli se, että on löydettävä erityisiä ratkaisuja ja me esitimme komission jäsenelle yhdeksän yksittäistä kysymystä ja me odotamme niihin täsmällisiä vastauksia. Kun puhutaan mikroyrityksestä, jossa on 2-5 työntekijää, ja jos on vaikka keskisuuri yritys, jossa on 250 yritystä, niin meillä pitäisi olla mikroyrityksille erilliset järjestelmät. Kiitos. Sitten Sanchez Schmidtiltä toinen sininen kortti. Anteeksi, tämä oli itse asiassa menettelyn ilman puhujalistaa. Schwab voi vastata. Ähm, Puhemies, kollega Foodin äh, kysymys on oman linjani mukainen, miten tulisi toimia. Olen samaa mieltä teidän kansanne, että meidän täytyisi segmentoida PK-yrityskäsitettä, koska ei ole hyödyksi, jos puhumme PK-yritysten tukemisesta, mutta jos tarkoitammekin tässä kaikkia yrityksiä, tämä ei onnistu. Mutta mielestäni on hyvin erilaisia intressejä, mitä PK-yrityksiin tulee. Kaikkein pienimmät nakkikioskit muun muassa haluavat vähemmän byrokratiaa, mitä lainsäädäntöön tulee, mutta sitten on myös pk-yrityksiä, jotka ovat niin suuria, että niitä kiinnostavat rahoituskysymykset. Ja meidän täytyy yhdessä asettaa oikeita painopisteitä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi sitten Catch the Eye-menettely, menettely ilman puhujalistaa. Minulla on nyt liikaa puheenvuoropyyntöjä. Minä annan kaikille puheenvuoron, mutta täytyy tiukasti noudattaa puheenvuoroja. Ensin herra Kelly. Kiitos puhemies. On erittäin tärkeää puhua tästä aiheesta tänään, koska PK-yritykset ovat kaikkein tärkein mahdollisuus työpaikkojen luomiselle ja sille, että päästään tästä talouskriisistä. Mitä tulee tähän PK-yritysmääritelmään, herra Schwab totesi, että näin määritelmällä katetaan mm, lähes kaikki yritykset Euroopassa. Minä olen Vicky Fordin kanssa samaa mieltä sitä, että meidän tulisi keskittyä erityisesti pienimpiin pk-yrityksiin, siis mikroyrityksiin, ja ne tarvitsevat omat erityissäännöt esimerkiksi byrokratian suhteen. Tämä on tärkeää paitsi taloudellisesti, koska nämä yritykset ovat tärkeitä taloudellisesti, ne ovat myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti tärkeitä, koska ne yleensä sijaitsevat kaupunkien keskustoissa, jos ne kuihtuvat, koko keskusta kuihtuu, joten meidän tulee todella vähentää niiden byrokratiaa. Kiitos. Just now, Kiitos oikein paljon. Sitten Rova Jaakonsaari. Kiitos puhemies kyllä ydinkysymys on päästä irti tästä talouskriisistä. kyllä näkymät ovat erittäin huonot euroopassa. voi käydä komissaari hahn toisinpäin kuin te toivoitte että

vähemmän merkityksellistä. Thank you very much. And just now, Mr. Kiitos oikein paljon. Sitten herra Kalam. Thank you very much. Kelam. Commissioner. Kiitos oikein paljon. Komission jäsen, hyvä ministeri. Kolme huomiota. Meidän täytyy helpottaa rahoituksen saatavuutta. Tällä hetkellä menettelyt ovat liian raskaita ja monimutkaisia. Meidän täytyy yksinkertaistaa hakemusmenettelyjä ja sääntöjä. Ne ovat kaikkein tärkeimpiä kohtia tämän ratkaisemiseksi. Toinen asia. Me emme puhu paljonkaan siitä, että rahoitusmahdollisuuksista ei ole riittävästi tietoa saataville, erityisesti kun ajattelemme lisärahoitusta esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastolta tai, tai Euroopan investointipankilta. Ja kolmanneksi kysymykseni komission jäsenelle. PK-yritysten osallistaminen rahoitusmahdollisuuksista, kun ajatellaan näitä EUn makroaluestrategioita. Tämä on avoin kysymys, mutta kun nyt ajattelemme vaikkapa Itämeren alueen strategiaa, joka on yksi hyvin tärkeistä hankkeista, joissa PK-yrityksiä on ollut mukana, ja niillä on myös todella ratkaiseva merkitys rajat ylittävässä yhteistyössä. Meidän täytyisikin rohkaista jäsenvaltioita luomaan kansallisia suunnitelmia pk-yritysten tukemiseksi. Kiitos. Kiitos sitten herra äh, Rova Swinburne. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Wales on yksi EUn köyhimpiä alueita ja se on erittäin riippuvainen mikro- ja pienyrityksistä. Äh, vaikka olemme saaneet rakenne rahastotukea, niin se ei ole PKT itse asiassa juurikaan parantanut ja joudumme siihen turvautumaan jälleen. Niin kuin täällä on todettu, talouskasvulle olisi erittäin merkityksellistä, jos jokainen pienyritys voisi palkata yhden työttömän. Olisi hyvin tärkeää, että pk-yrityksemme saisivat priorisoidusti rakennerahastotukea muutenkin kuin Jeremin ja Jessikan kautta kautta pienten, pienimpien yrityksen on, jos ne saisivat tukea, niin tämä stimuloisi taloutta ja työllisyyttä merkittävästi. Ei tätä tulisi nähdä valtion tukena ja käyttää näin tekosynä sille, että pienemmät yritykset eivät tukea saa. Kiitos. Kiitos sitten herra Karins. Paldies priekšsēdētāji. Eiropai ir nepieciešama izaugsme. Kiitos. Eurooppa tarvitsee kasvua. Jotta saamme aikaiseksi kasvua, tarvitsemme investointeja. Investointien kautta saamme uusia työpaikkoja. Euroopassa meillä on rajoitettuja rahoitusmuotoja PK-yrityksiä varten, joiden avulla voitaisiin luoda uusia työpaikkoja. Mikä on ongelma? PK-yritysten määritelmä on niin laaja, että se kattaa 99 prosenttia kaikista eurooppalaisista yrityksistä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että todella pienet yritykset, joilla on todella suuria ongelmia pääoman kanssa eivät pysty toimimaan. Mielestäni määritelmä tulisi muuttaa niin, että siinä olisi ainoastaan todella kaikkien pienimmät yritykset, jotka tarvitsevat eniten tukea. Kiitos. Kiitos ja sitten herra Toyer. Kiitos puhemies, parhaat kollegat. Tunnetteko herra Hansen Hoffmanin, jos eh, ette teidän tulisi tutustua hänen 20 vuotta sitten Paderbornin eh, yliopiston kollegojensa kanssa, hän kolmen kollegan kanssa perusti yrityksen, jolla on nyt tuhansia, tuhansia eh, työntekijöitä ja joka on todella suuri tekijä Nordrhein-Westfalenin alueella. Tämä perustaminen tapahtui tuen avulla. Eli tällä tuella voi olla valtavat vaikutukset, suuri markitus. Tuesta on tehtävä helpommin saatavaa, kynnystä on madallettava ja käyttämättä jääneet varat, rakenne ja kohesiorahastoista täytyy ohjata uudelleen niin, että esimerkiksi Kreikan pienimmät yritykset voivat saada tukea. Tätä varten tarvitaan uusia pankkijärjestelmiä, osuuskuntajärjestelmää ja niin edelleen, niin että myös syrjäisimmät alueet pääsevät mukaan paitsi syrjäisemmät alueet tarvitsevat erityistukea myös rikkaiden alueiden innovatiiviset yritykset. Hetki on nyt todella koittanut. Kiitos oikein paljon. Sitten Rova Dalbelt. Köszönöm szépen, elnök úr! A kis és közepes méretű vállalkozások finanszírozáshoz való... Kiitos PK-yrityksillä on vaikeaa, koska ne eivät saa määrärahoja. Ja mielestäni tämä olisi yksi tärkein tehtävä, josta tulisi puhua. Rakennerahastot tulisi mobilisoida paremmin, hankkeita tulisi nopeuttaa. Lisäksi PK-yritysten tulisi saada helpommin luottoa. Joka tapauksessa meidän täytyisi nyt toimia nopeasti. Meidän täytyy löytää nopeasti vastauksia. Mielestäni emme ole tehneet tarpeeksi. Olen vakuuttunut siitä, että tämänhetkinen PK-yritysten määritelmä ei ole riittävä, jotta nämä yritykset saisivat lainaa helpommin. Komission jäsen, ehkä pitäisi muuttaa käytäntöjä. Mielestäni tällainen ennakkorahoitus olisi parempi vaihtoehto. Tätä kautta pk-yritykset pääsisivät paremmin markkinoille ja voisivat luoda enemmän työpaikkoja. Tätä kautta myös teidän teesinne toteutuisi, koska pk-yritykset voisivat sitten työllistää nämä 25 miljoonaa työtöntä. Kiitos. Sitten herra Paska. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, podporujem všetky aktivity, Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Minä tuen mitä tahansa toimenpidettä, jolla vain parannetaan ympäristöä pk-yritysten kannalta, liiketoimintaympäristöä siis. Meillä on useita ohjelmia pk-yrityksiä varten. Me kirjoitamme ja puhumme paljon pk-yrityksistä, mutta valitettavasti tulokset eivät näy kentällä. Hyvin usein pk-yritysten johdossa toimii ihmisiä, joilla ei ole kovinkaan paljon koulutusta ja PK-yritykset ja itsensä työllistävät ihmiset tarvitsevat yksinkertaisia sääntöjä, yksinkertaisia verotus- ja kirjanpitosääntöjä myöskin. Siksi komission täytyisi luoda PK-yrityksille mahdollisimman yksinkertaiset säännöt, jossa byrokratia on mahdollisimman ke- ke- kevyttä. Mutta nykyään virkamiehemme jäsenvaltioissa edelleen kiusaavat pk-yrityksiä ja maita. Virkamiehet pelkäävät isoja yrityksiä, mutta jos ne vain pääsevät kiusaamaan pk-yrityksiä, ne tekevät sen mielellä. Mielestäni EU ja kansallinen byrokratia on suurin este pk-yrityksille. Kiitos. Seuraavaksi Angelilli. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. 23 miljoonaa pk-yritystä Euroopassa antavat työtä 120 miljoonalle kansalaiselle ja Italiassa 99 prosenttia yrityksistä jopa tai tuotannosta tulee pk-yrityksistä. Tämä on siis hyvin tärkeää ja me olemme niistä hyvin riippuvaisia. Näin ollen en voi olla yhtä mieltä niiden kanssa, jotka painostavat siihen suuntaan, että pitäisi nostaa näitä kynnysarvoja pk-yritysten ja mikroyritysten osalta. Kaikkien on saatava mahdollisuus hyödyntää rakennerahastoja ja muita EU-rahastoja. Tämä tehdään useimmiten niin, että voidaan taata helpommat menettelyt saada sitä. Ja se on erityisen tärkeää tällä kriisin hetkellä, kun luoton saanti on niin vaikeaa. Byrokratia on liikaa ja usein se ei todellakaan rohkaise näitä yrityksiä. Ja kun ajattelemme nuoria esimerkiksi Sahkos, Saksassa tai muualla, niin rahoja ei käytetä tarpeeksi PK-yrityksissä. Kiitos. Kiitos sitten Andres Barea. Gracias, presidente. Kiitos puhemies. Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että neuvoston äh, kokouksen kynnyksellä nyt keskustellaan tänäkin tästä aiheesta. Kriisin aikaan äh, on saatava lisää työpaikkoja ja kasvua. 23 miljoonaa pk-yritystä, jotka ovat todella mm, työllisyyden moottori ja taloutemme selkäranka, niin kuin täällä on todettu. Ja nyt niihin on keskityttävä. Kysynkin neuvostolta seuraavaa. Mitä on tehty rakennerahastojen liikkeelle saattamiseksi, jotta varmistettaisiin se, että pk-yritykset saisivat luottoa sitä tarvittavaa? tavoitteessaan. Onko teillä jotain konkreettisia toimia nuorisotyöttömyyden suhteen? Haluaisin, että neuvosto todella ryhtyisi toimeen, kun nyt tällä hetkellä elämme todella vaikean kriisin aikoja. Kiitos. No, siis. Kiitos oikein paljon. Ja sitten Masei Kukovic. lipa, Kiitos, puhemies. Arvoisa komission jäsen. Meidän täytyy toimia hyvin nopeasti. PK-yritykset ovat ongelmissa, mutta me emme pysty toimimaan tarpeeksi nopeasti toimielimissä. PK-yritykset ovat riippuvaisia siitä, että toimimme nopeasti. Jos haluamme tukea yrittäjyyttä, niin meidän todellakin täytyy, an, täytyy antaa näille ihmisille enemmän tietoa. Meidän täytyy antaa heille mahdollisuuksia myös mitä koulutukseen tulee. 60 prosenttia nuorista eivät ole saaneet yrittäjäkoulutusta. kaikki PK-yritykset eivät pysty käyttämään kaikkia mahdollisuuksia. Kiitos. Kiitos ja sitten herra Luhan. Domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru, stimați colegi, MM-urile reprezintă... Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, hyvä komission jäsen. PK-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka ja valitettavasti Euroopan talous- ja finanssikriisi on todella järkyttänyt PK-yritysten järjestelmiä ja tulevaisuuden näkemiä, koska monilla niistä ei ole rahoitusmahdollisuuksia. Täytyy kiinnittää huomiota tärkeimpiin rahoituslähteisiin ja kun otetaan huomioon, että EUlla on välineitä, joilla voitaisiin tukea pk-yrityksiä ja työllisyyttä, niin on erittäin tärkeää, että seuraavalla ohjelmointikaudella me todella pidämme yllä kohesiopolitiikan alaisia määrärahoja näille kohderyhmille jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun luodaan uusia ohjelmia. On otettava pk-yritykset mukaan ja on huomioitava se, että PK, tai rakennerahastojen ja muiden ohjelmien on oltava johdonmukaisia. Kiitos sitten Plasikova Benova. Kiitos puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen varmaan olemme kaikki täysin yhtä mieltä siitä, että pidämme pk-yrityksiä taloutemme selkärankana. Kaikilla suuryrityksillä on toimipaikkansa Aasiassa, erityisesti jos otetaan huomioon kustannukset. Tämä ei poliittisesti ole hyväksyttävää. Toivottavasti komission jäsen voimme keskustella myös tästä aiheesta. Kriisi on iskenyt moniin yrityksiin, ne haluavat pelastautua ovat menestyksekkäitä, niin kuin monet suuryritykset ovat. Ja ne ovat tietenkin joustavampia ja sopeutuvaisempia. Pienille yrityksille tämä on paljon vaikeampaa kuin suurille, ja tästä syystä meidän täytyy erityisesti keskittyä PK-yrityksiin rakennerahastotoimiemme kautta. Meidän on purettava byrokratiaa, ja helpotettava luoton saantia. Jaha, aikani tässä jo päättyykin, joten kiitän puheenvuorosta. Is... Kiitos oikein paljon ja viimeinen puhuja, Rova Sanchez Schmidt. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Media agenda näyttää nyt vievän voiton, kun ajatellaan pitkäaikaista kasvua ja politiikkaa ja poliittisia asioita viime kuukausien ajalta. Julkiset varat on hyödynnettävä paremmin, jotta voidaan auttaa sellaisia yrityksiä, jotka tuottavat työpaikkoja. Kyse on PK-yrityksistä. PK-yritykset ovat oleellisia tahoja tällä alueella, mutta niillä on todella merkittäviä rakenteellisia ongelmia saada rahoitusta ja se pahentaa tilannetta. Jo helmikuussa puhuimme täällä alueen kehitysrahastojen käytöstä ja silloinkin kannatimme pk-yritysten tukemista. Maaliskuun lopulla luotu mietintö vain vahvistaa sen, minkä jo tiesimmekin. Menettelyt rahojen saamiseksi ovat liian raskaita. Meidän täytyy nyt todella auttaa PK-yrityksiä. Me tiedämme, mitä ne ongelmat ovat. Me tiedämme, mikä tilanne on. Meidän on nyt kes- päätettävä keskustelu, vai meidän on todellakin pyrittävä tekemään näille asioille jotain. Kiitos. Kiitos oikein paljon kaikille puhujille ja nyt sitten loppupuheenvuoron saa pitää ensin komission jäsen. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, kiitos tästä keskustelusta. Minulla on kaksi ja puoli minuuttia aikaa nyt puheenvuorooni, joten en valitettavasti voi yksityiskohtaisesti vastata kaikkiin kysymyksiin. Saatte vastaukset kirjallisena. Ehkäpä voisin tässä nyt hiukan yhteenvedonomaisesti todeta seuraavaa. Yhtäältä käynnissä oleva ohjelmakausi. Kyllä, uudelleenjärjestelyt ovat käynnissä, mutta nyt tämä riippuu myös jäsenvaltioista. Niiden täytyy tehdä ehdotuksia. Voitte olla aivan varmoja siitä, että komissio tulee paitsi hyvän tahtoisesti, myös erittäin aktiivisesti ottamaan vastaan kaikki sellaiset ehdotukset, jotka PK-yrityksiä ja työttömyyttä, erityisesti nuorisotyöttömyyttä, Äh, pyrkivät äh, tilannetta näiden suhteen parantamaan. Eli äh, pyytäisin, että jäsenvaltioissa omissa vaalipiireissänne nyt nostaisitte asiaa myös esiin. Toiseksi täällä on puhuttu paljon pk-yritysten tukemisesta tulevaisuudessa tulevaa ohjelmakautta varten olemme tehneet erittäin tarkkoja ehdotuksia, myös vähimmäisrahoitusehdotuksia. Totesin tuossa, että paremmin kehittyneet alueet saisivat 80 prosenttia ja vähemmän kehittyneet 50 prosenttia. Tässä talossa on näitä rajoja ehdotuksessamme kritisoitu ja jos te todella olette sitä mieltä, että meidän täytyy investoida pk-yrityksiin ja kilpailukyky ja innovatiivisuuteen, niin pyytäisin, että tätä vähimmäissä allokaatiota budjetissa sitten tukisitte ja sen varmistaisitte. Me haluamme myös alueille ihan räätälöityjä ehdotuksia ja eri rahoitustahojen mukaanottoa. Ja kaikki ne, jotka kritisoivat sitä, että täytäntöönpano rahastojen käytön suhteen siellä sun täällä on yskähdellyt tai ollut liian hidasta ennen kuin loppukäyttäjän rahat saa, niin kaikkien teidän kanssanne olen täysin samaa mieltä tulevaisuudessa. Tilannetta täytyy parantaa. Yksi toimi johon äh, jotkut puhujat täällä viittasivatkin, voisi olla se, että tämän hetkisen rahoituskehyksen otsake yksi, joka hyvin päättäväisesti juuri toimii kasvun ja kestävän kasvun alalla ja jota varten on varattu 500 miljardia, niin jos vielä ennen kesää voitaisiin päättäväisesti todeta, että nämä rahat ovat seuraavalla ohjelmakaudella käytössä, niin annettaisiin kyllä hyvin selvä merkki ja viesti Euroopan kansalaisille, mutta myös markkinoille, että me olemme suunnitelmallisia ja luotettavia. Kaikki tietävät, mihin suuntaan ollaan menossa. Ja tätä kautta voitaisiin ehkä saada vähän potkua aikaan ja sitten tietenkin tätä kasvua tuettaisiin ihan konkreettisin toimin. Kiitos. Thank you. And finally, Mr. Vaman for the Council. Kiitos. Ja sitten neuvoston puolesta herra Vammen. Herr Forman, Arvoisat edustajat, komission jäsen, tänään aamulla olemme keskustelleet PK-yrityksistä ja siitä, miten ne pääsevät kiinni luottoihin ja myös PK-yritysten määritelmästä. Haluaisin tukea tässä komissiota. Mitä rahoitukseen tulee, niin tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta me voimme taata talouskasvua myös tulevaisuudessa, koska PK-yritykset ovat erittäin tärkeässä asemassa. PK-yritykset ovat hyvin innovatiivisia. Me pyrimme myös saamaan sisämarkkinat, mitä riskipääomaan tulee. Eurooppa on hyvä ympäristö PK-yrityksille, sillä on hyvät puitteet ja me haluamme, että tilanne on tulevaisuudessa myös näin, kun puhumme kasvusta ja kehityksestä. Kiitän kaikista puheenvuoroista. Kuuntelin erittäin mielenkiinnolla eri puheenvuoroja muun muassa energiatehokkuudesta ja siitä, että työpaikkoja tulisi luoda. Nämä ovat erittäin tärkeitä prioriteetteja myös Tanskan puheenjohtajakauden aikana. Meidän tulisi luoda kasvua ja uusia työpaikkoja. Small Business Act on ollut erittäin tärkeä askel eteenpäin yksittäisissä jäsenvaltioissa. Tätä täytyy painottaa. Me olemme myös pyrkineet yksinkertaistamaan sääntöjä muun muassa mitä kilpailuttamiseen tulee. Tätä kautta pk-yritysten tilanne helpottuu. Ja meidän täytyisi saada aikaiseksi todelliset digitaaliset sisämarkkinat. Tämä on myös tärkeä kysymys. Kolmanneksi tämä on vastaus herra Kalfinille, herra Rybille ja Van Nistelroille. Meidän tulisi neuvotella seuraavista rahoituspuitteista. Meidän täytyisi keskittyä kasvuun ja kehitykseen, mutta myös rakenne, rahasto, määrärahoja täytyy pystyä e- jakamaan paremmalla tavalla. Tähän kysymykseen me tulemme myös keskittymään, mitä rahoituskehyksiin tulee. Haluaisin kiittää parlamenttia tuesta ja odotan sitä, että me kaikki yhdessä voimme tukea PK-yrityksiä ja että voimme taata sen, että ne pystyvät kasvamaan Euroopassa, jotta voidaan luoda uusia työpaikkoja ennen kaikkea miljoonille nuorille, jotka odottavat, että me saamme aikaiseksi tuloksia. Kiitos, herra puhemies. Thank you, commission, thank you. Kiitos komission jäsen, kiitos neuvoston edustaja, kiitos hyvät kollegat. Tämä keskustelu päättyy ja nyt siirrymme esityslistallamme eteenpäin. Kuulemme komission varapuheenjohtajan union ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan edustajan julkilausuman liittyen Ukrainan tilanteeseen ja Julia Timosenkon tapaukseen.